Istunto on avattu. Hyvät naisten herrat, ennen kuin menemme Alankomaiden äh, työohjelmaan, Minulla on kyse, työjärjestyskysymys. Tietänette, että puheenjohtajakokous päätti sisä, pyytää valiokunnalta